this debate can uh, expect. Uh, mitä voimme odottaa Eurooppa-neuvostolta torstaina ja perjantaina? Jota, se, mitä minä toivon ja ryhmäni toivoo ja luulakseni enemmistö tässä parlamentissa on, että voimme päättää tämän huippukokouksen niin, että se on kattavampi, päättäväisempi ja rohkeampi äh, lähestymistapa tulee siitä tulokseksi nykykriisiin, koska tämä kattava lähestymistapa nykykriisiin ilman sitä, tai sitä ei ole pöydällä tällä hetkellä, ei parlamentissa eikä neuvostossa. Schultzilla oli kysymyksiä luokittelulaitoksista ja niiden roolista kriisissä, mutta yritetään löytää ne virheet ja kriisin lähteet, kaikki omilla tahoillamme eikä Euroopan unionin ulkopuolelta, eikä toimielinten ulkopuolelta. Ja ollaan rehellisiä toisestakin asiasta. Kriisi ei ole ohi. Ne, jotka ajattelevat, että jos annetaan lisää rahaa Kreikalle, niin se on sitten kriisin loppu. Euron ja Kreikan kriisi olisi ohi. Ei se ole ohi. Kriisi jatkuu, jos emme löytä rakenteellisia ratkaisuja Kreikalle, ja jos meillä ei ole rakenteellista ratkaisua, ja toiseksi, jos emme luo todellista poliittista ja taloudellista unionia Eurooppaan, se on sitten kriisin loppu euron ja Kreikan ympärillä. Koska onko mahdollista, että on yksi valuutta ja 17 hallitusta, 17 taloudellista strategiaa, 17 markkinat, niin kuin nyt on. Ei tällaista ole missään muualla maailmassa. Vain me Euroopassa me ajattelemme, että meillä voi olla yksi raha ja 17 erilaista politiikkaa, 17 eri hallitusta ja 17 eri joukkovelkakirjamarkkinat. Eilen herra Lipski IMFstä kysyi, vaati, että Euroopan pitäisi luoda yksi poliittinen talouden unionin kriisin ratkaisemiseksi. Ja eilen herra Geithner, Yhdysvaltain valtiovarainministeri, joka sanoi, ehkäpä he voivat, että luodaan poliittinen ja taloudellinen unioni. Jos te niin toisella puolella tietää, että mitä meidän pitää tehdä, niin miksi meillä ei ole rohkeutta siihen lähteä tähän suureen askeleeseen eteenpäin? poliittiseen ja taloudelliseen unioniin. Se on se avainkysymys Eurooppa-neuvostolle huomenna. Ja sitten toinen näkökohtani. Niin täytyy auttaa Kreikkaa, ei pelkästään puolustuksellisella tavalla. Tarvitaan rohkeaa niukkuusohjelmaa. Tästä keskustellaan Kreikan hallituksen kanssa tällä hetkellä. Ehkäpä on ajatuksia, että mennään pidemmälle kuin mitä pöydällä nyt on. Mutta tarvitaan myös positiivista suunnitelmaa heille he eivät pääse kriisistä perustuen vain leikkauksiin ja niukkuuteen. Täytyy olla kasvua ja investointeja. Ja Euroopan unionin kautta sitä voidaan saada aikaan. Otetaan esimerkiksi takeet yksityisille investoinneille. Niitä ei Kriikassa enää ole. Annetaan heille myös lainoja investointipankista. Ja miksi ei käytetä osa yksityistämisohjelmaa, ei finanssivakautukseen, vaan uusien investointien ja kasvun luomiseen Kreikassa. I have, an, I have a request, I have a request, Mr. Svoboda, not for Mr. Schulz now, but for Mr. Niin, herra, teolta tuli nyt pyyntö. Sano tämän ranskaksi. Kyllä me tarvitsemme tällaista demokratiaa. Jos haluamme antaa rahaa Kreikalle kaikilta muilta mailta, tarvitaan poliittinen konsensus Kreikassa ja varmasti voimme vedota herra Dooliin, joka puhui aivan totta, on, on vakuutettava hänen poliittiset ystävänsä, jotta saadaan tämä konsensus aikaan. Tätä me tarvitsemme. Tiedän kyllä, että annamme tässä teille raskaan tehtävän, mutta tiedän kyllä, että voitte tällaiseen haasteeseen vastata koska on totta, että tämä maa on niin sellaisessa tilanteessa, jossa tarvitaan poliittista yhtenäisyyttä, eikä pienellä poliittisella pelaamisella siitä päästä ulos. Minulla on kyllä tästä todella kokemusta belgialaisena. Olette aivan oikeassa. Kyllä, olen, minulla on siitä yhdeksän vuoden kokemus. Lopuksi ollaan ihan rehellisiä. Tarvitsemme rohkeampaa talouden ohjaus järjestelmäpakettia kuin tällä hetkellä on käsittelyssä. Ja Baroselle sanon suoraan, komission tiedottaja eilen, komission tiedottaja tiedotustilaisuudessa sanoi, että ei ole tarvetta ohjausjärjestelmäpaketin käänteisessä määrä enemmistö Onko komissio yhdessä parlamentin kanssa niin, että on parempi, suurempi yhteisömenetelmä tähän ohjausjärjestelmäpakettiin? Kiitoksia edustaja Verhofstadt. Esititte kysymyksen eh, herra Dolelle, mutta Dool haluaakin nyt eh, sitten kysymyksen teille. Hän nosti sinisen kortin ja nyt haluaisin kysyä teiltä, hyväksyttekö tällaisen kysymyksen herra Doolelta ja myös eh, herra Kumutsakosilta? Sopiiko tämä? Olkaa hyvä. Edustaja Dole. Hyvin lyhyesti haluaisin esittää kysymyksen ALDE-ryhmän puheenjohtajalle. Sitten kun hänen liberaalihallituksensa ovat täysin solidaarisia eri maiden kanssa, olen aivan varma, että oman ryh- oman ryhmäni Kreikan kanssa kyllä voittaa ja varmasti tässä onnistun ennen sinua ja muistutan siitä tästä, tässä salissa. Onorevole Verhofstadt. Edustaja Verhofstadt, haluatteko vastata tähän? Euh, niin kyllä, puhemies. Suuremmassa osassa niistä maista, joista Dole puhuu, olemme koalitiossa kristillisdemokraattien kanssa, joten kyllä sillä varmaan on vaikutuksensa, mutta enpä usko, että tänään iltapäivänä ennen näin tärkeää neuvostoneuvopanosta kokousta kannattaa ruveta nyt pelaamaan puoluepolitiikkaa ja vastustaa sellaisia, niitä ja näitä hallituksia. Ei nyt kannata ottaa mitään ALDE-kortteja, sosiaalistikortteja ja liberaalikortteja vastaan, vaan minun ajatukseni oli, että vakuuttaisitte uuden demokratian puolueen ystävänne. Tunnen monet heistä. Heistä on tullut minunkin ryhmäni jäseniä Jotkut ovat todella siirtyneet meidän leirimme, mutta he haluavat vain yhtä asiaa. He haluavat yhtenäisyyttä Kreikan kanssa, jotta kriisistä päästäisiin. Ja te voisitte siellä kyllä pelata oman osanne. Minä luotan sinuun. Seuraavana puheenvuoro edustaja Kumut sille toinen kysymys ja nyt pyydän, että edustaja Verhofstadt vastaisi 30 sekunnissa. Olkaa hyvä edustaja Kumut Saakkos. Kiitos. Minä suurella ilolla kuuntelin, mitä puheenjohtaja sanoi. Kaikki ovat siis ymmärtäneet sen, mikä on Kreikan ongelma ja että Kreikan ongelma on Euroopan ongelma. Nimittäin suuret rakenteelliset muutokset, niitä, ne etenevät yksityistämistä työllistää, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, herra puheenjohtaja, olette hyvin perillä näistä kummastakin aiheista Ne ovat hyvin tiukkoja uudistus- kysymyksiä, ja niissä ne demokratia oli pelkästään tukemassa niitä, vai ei. Ne ovat Dean demokratian omia ehdotuksia, joita hallitus nyt puolitoista vuotta oli voinut panna toimeen. Tämä on totuus. No niin, no, tämä, no, tämä ei ollut mikään kysymys, vaan huomio, no, te, teeskennellään niin kuin, kuin emme olisi kuulleet mitään. Sitten edustaja Ransford, pyydän, että nyt olisi kysymys, todella kysymys kyseessä. Já doufám, <clears throat> já doufám, že je mě slyšet. Eh, já jsem... Eh, Kuuntelin kovin tarkkaan herra Verhofstadt ja Alden puheenjohtaja ja haluaisin kysyä häneltä, onko totta, että sloganinne iskulauseen on, että Kreikka on kaikkialla, että Kreikka ei ole yksi jäsenvaltio EU-ssa, vaan se on yleinen, yleisen hengen tila, mikä tarkoittaa, että Kreikka on kaikkialla. 30 sekuntia. Edustaja Verhofstadt, 30 sekuntia. Mr. Mr. President, niin puhemies, on selvää, että jos me emme ratkaise Kreikan ongelmaa, meillä on valtaisia ongelmia koko eurovyöhykkeellä, ja meillä on niitä nyt Portugalissa ja Irlannissa. Ja te tiedätte, että tänään ero on yli 800 peruspistettä Portugalin ja Saksan välillä ja Irlannin ja Saksan välillä. Joten mitä me teemme? Solidaisuus, jota on, olisi tarvittu kriisin alusta lähtien, jota silloin ei ollut, ei ole pelkästään sitä, että se koskisi vain Kreikkaa, sen pitää koskea kaikkia eurovyöhykkeen valtioita. Solidaisuuden puute joulukuussa 2009 sai aikaan sen, että tuli huomattavasti suurempi ongelma. Grazie. Ora, Kiitoksia, menemme eteenpäin. Seuraavana edustajan Zaaradilla kaksi ja puoli minuuttia. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Me täällä tässä talossa haluaisin muistuttaa, että meitä on paljon, jotka kokivat kommunismin ja jotka siitä lähtien ovat voimakkaasti, nopeasti enneet ja valmistautuneet jäsenyyteen Euroopan unionissa. Aivan oikein meidän piti osoittaa, että täytimme Kööpenhaminan kriteerit. Meidän piti osoittaa, että meillä oli täysin toimiva markkinatalous ja niin edelleen. Valitettavasti tämän tasoista tiukkuutta ei sovellettu joihinkin Euroopan valtioihin silloin, kun niistä tuli osa eurovyöhykettä. Miksi? puhemies, siksi, että kysymys oli rakenteesta, joka luotiin poliittisena eikä taloudellisena hankkeena. Siksi kriteerit jätettiin huomiotta, lukuja muutettiin niin, että otettiin mukaan maita, jotka eivät olleet valmiita. Ja tässä on ongelman ydin. Ja nyt me sitten saamme nähdä seuraukset. Ja olemme käännepisteessä. Uskokaa, huolimatta siitä, että useimmat ryhmäni jäsenet ovat maista, jotka eivät kuulu eurovyöhykkeeseen. Me emme halua, että euro epäonnistuu. Mutta en myöskään usko, että sitä voidaan pelastaa, puolustaa hinnalla millä hyvänsä. Me olemme nyt näkemässä pelastamisvaiheen viime jaksoja. Tämän Euroopan tulisi lähettää selkeä viesti, että jos jonkun asema on kestämätön eurovyöhykkeellä, niin jos eivät nämä maat tee dramaattisia muutoksia, silloin eurovyöhykkeen pitäisi ottaa esille siitä, että velat uudelleen järjestellään tai, tai miten julmalta se saattaakin vaikuttaa, että tämä maa jättää kerhon. Jos näin ei tehdä, herra puhemies, voin kertoa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ensi kerralla teidän vastustajanne tai teidän seuraajanne vastustajat eivät ole mukavia ja kilttejä euroskeptikkoja niin kuin minä, vaan todella inhottavia antieurooppalaisia. Miksi? Siksi, että heidät silloin ovat valinneet vihaiset saksalaiset veronmaksajat ja epätoivoiset ranskalaiset ja alankomaalaiset yrittäjät, jotka ovat kyllästyneet toisten velkojen maksamiseen. Ja puhemies, minä tiedän, että ette te, enkä minä halua tämän tapahtuvan. Joten toimitaan tämän mukaisesti. Herra puhemies, samalla haluaisin pyytää, että lopetatte jokaisen kriisin väärinkäyttämistä siihen, että yhä pitemmälle pyritään edistämään tällaisia ylikansallisia asioita, kuten verounionioita tai vastaavia, koska ne eivät vie eteenpäin. Tämä ei ole Euroopan kriisi, tämä on yhden vanhentuneen eurooppalaisen integraation käsitteen kriisi. Kiitoksia kollega Sahradil. Sitten neljä minuuttia kollega Harms. Äh, Arvoisa puheenjohtaja Rova Jöri, hyvät kollegat, olen hämmästynyt siitä, miten äh, äänekkääksi keskustelu tulee tästä syvimmästä kriisistä. Kun, <clears throat> kun ajattelee, että puolustamme Schengeniä, kun Unkarissa ei voitu puolustaa lehdistön vapautta, Libyassa ja Egyptissä on tarvittu kauan, että niiden aiheiden löydät, kohdalta löydettiin yhteinen eurooppalainen kieli, niin ei sitä nyt voi ihmetellä, että kun Kreikassa tilanne on kärjistynyt, niin voidaan vain todeta, että Euroopassa on tietysti ollut paljon puheenjohtajia, mutta ei johtamista. Tämä on yksi suurista ongelmista, jota ei ole käsitelty itse asiassa. Olemme edelleen siinä tilanteessa, että kriisi, joka tietysti on kestänyt pidempään kuin Kreikan kriisi, niin kaikki se, mitä neuvosto löytää vastaukseksi, tulee liian myöhään, on liian pientä ajattelua. Ajatus, että vain Kreikan pelastamisen kautta ja etelän vakauttamisen kautta EU yleensä voi toimia niin kuin toivisimme että se voi saada aikaan parempaa elämää eurooppalaisille ylipäätään. Tämä ajatus, sitä ei ole välitetty täällä vielä ollenkaan. Ja sen vuoksi uskon, on yksi vastuunalainen toimielin. Se on neuvosto, parlamentti sanoisin. Parlamentti on esimerkiksi kieltäytynyt ajoissa löytää yhteistä kantaa päätöslauselmaan ennen tätä neuvostoa, joka olisi määritellyt tämän, tämän historiallisen kriisin ongelmat. Sitä valitan kovasti, että kollegat täällä, jotka täällä oikealla puolella minusta eivät ole tässä pystyneet painostamaan ajoissa eh, niin, että parlamentin taholta sanottaisiin jotain ajoissa Kreikan tilanteesta. Tartun tähän kysymykseen, että mitä Kreikassa tapahtuu, koska Daulilla on tietysti vastuu uutta demokratiaa kohtaan, mutta oikeudenmukaisuuden osalta myös SD-ryhmällä on vastuu Papandreun ja hänen hallituksensa suhteen. Niin iloinen kuin olenkin siitä, että hän voitti äänestyksen eilen, mutta oikeudenmukaisista ohjelmista kriisissä päättää myös Kreikan hallitus ja että tämä on nyt jaettu niin epäoikeudenmukaisesti, että taakka annetaan vain alaspäin. Että Kreikassa ei ole omaisuusveroa, että siellä on veropakolaisuutta edelleen. Kansallinen solidaarisuus, josta puhuttiin, sen täytyy johtaa myös siihen, että eliitit Kreikassa jotka ovat ansainneet tällä kriisillä, että he ottavat myös osansa vastuusta. Äh, se mitä on sanottu usein, mitä olemme sanoneet Kreikasta usein, olemme edelleen sitä mieltä, edullisemmat äh, luotot, pidemmät maksuajat, se on tällainen pehmeä, järjestäytynyt äh, velkojen uudelleenjärjestely. Ja juuri kun se on ilmaisu poliittisesta johtamiskyvyttömyydestä Euroopassa, se mitä on pidetty oikeana, että yksityisten velkojien suojelu. Mutta ei toteuteta näitä asioita, koska luokituslaitoksia pelätään. Se, mikä kriisi on tuonut esille, se dominoi edelleen, eikä poliittista johtoa, mistä ole edelleenkään ollut. Se, tämä on se asia, mistä täytyy pääasiallisesti keskustella Eurooppa-neuvoston aikana tulevina päivinä. Toivon teille onnea, herra Barroso, pyrkimyksessänne oikeudenmukaisempaan Eh, ratkaisuun kriisistä pois. En tiedä, noudatatteko vielä finanssitransaktioveroa. Me olemme edelleen sen puolesta. Parlamentti on puhunut sen puolesta monta kertaa. Uskon, että tämä veropako, nämä epäreilut bonukset, palkkiot, kaikki, mikä on ollut liikkeelle palelevana voimana rahoitusromahdukselle, siihen ei ole vielä puututtu ja se on myös teidän vastuullanne. Kiitoksia. Kiitos nyt kaksi minuuttia, kollega Biski. Kiitos puhemies. Jos näinä päivinä katsoo Kreikkaan, voi myös oppia jotakin säästökomennoilla ja vaatimuksilla, että viimeinenkin valtion omaisuus myydään. Sillä ei Kreikkaa pelasteta. Mutta, no, ottakaa te nyt sitten vastuu itsellenne. Niin, mutta meno jatkuu ennallaan. Ennen kuin vaaditaan suostumusta, vaaditaan yhä enemmän säästöjä ja yksityistämistä. Saman aikaan pyritään Euroopan talouden ohjausjakson kautta tämä vararikkokokemus pyritään viemään lävitse ja toteuttamaan kaikkien valtioiden osalta. Tämä johtaa siihen, että tällaisen yksityistämisviraston kautta joka oli käytössä Saksassa. Otetaan esimerkiksi, mutta tämä saksalainen virasto, se on kuitenkin saanut aika myönteisiäkin tuloksia, mutta se on kuitenkin saman aikaan sanonut aikaan valtaisaa teollisuuden vähentämistä ja valtiollisen omaisuuden hukkaamista. Kyllä nämä jäljet ovat nähtävissä. En minä nyt supea tässä mm, niin. Sitten lisää miljardituet Kreikalle Ilman selkeää kurssinmuutosta tämä ei ole mitään muuta kuin suoja varjo pankeille. Yksityisen sektorin vapaaehtoinen osallistuminen, siitä kuulemma luovutaan. Ja silloin minä sanon, että se on poliittinen mahalasku. Jatketaan vanhaan malliin. Ainoa vaihtoehto on se, että olisi radikaali muutos finanssi- ja talouspolitiikassa, mutta siihen puuttuu rohkeutta. Kriisin syitä vastaan ei taistele ja se on ongelmamme. Puuttuu rohkeus enemmän demokratiaan, enemmän avoimuuteen, politiikka harjoitetaan suljettujen ovien takana. Tällä vaarannetaan eurooppalainen ajatus, hyvät naiset ja herrat, ja nationalismi voittaa alaa. Huippukokouksesta tulisi tulla selkeitä viestejä Huippukokousta ei taas olla sitä viestiä, että jatketaan manhaan tapaan. Kiitos kollega Piski. Puheenvuoro on nyt kolme minuuttia herra Mr. every time I ask you... Puhemies, aina kun kysyn teiltä, että mikä on suunnitelma, varasuunnitelma, sanotte, että ei ole tarpeen. Aina kun ennustan, että seuraava maa on pelastettavana, sanon, että ei ole ongelmaa. Ja tässä ollaan. Toisen Kreikan pelastamisen kynnyksellä ja sanotte, ei ole vaihtoehtoa. Täytyy jatkaa tällä tiellä, täytyy olla ottamatta huomioon sitä äh, faktaa, että es- Espanjan äh, bondimarkkinat sanovat, että he ovat seuraavana. Äh, Teillä on sadan prosentin menneisyys siitä, että olette olleet kaikissa euroennustuksissa väärässä, EU-ennustuksissa väärässä. Ja nyt jos sanotte tänään, että tämä paketti saa Kreikan kasvutielle, ei se käy niin. Se laittaa sen tielle kolmanta pelastamista kohti, josta keskustellaan muutaman kuukauden päästä. Minun täytyy sanoa, että minusta on todellakin huolestuttava näköala, että maa, joka itse asiassa keksi demokratian, te kiusaatte häntä, ja se on ihan tämä IMF kiusaa ja heille sanotaan, että täytyy hyväksyä tämä leikkaustoimenpiteet. Täytyy hyväksyä, että heidän talouttaan leikataan tasolle, jossa heistä tulee laman uhreja. Sanotte, että ei ole tälle vaihtoehtoa. Tämä on tällaista sadomadokismia. He ovat kaduilla, siellä on väkivaltaa ja suoraan sanoen tilanne voi vain pahentua. He olette ristäneet heiltä rahat, ei pelkästään sitä, myöskin olette ristäneet heiltä demokratian. Mitä oikeat hyvät eurooppalaiset tekisivät? On tarjota vaihtoehto auttaa kreikkalaisia saamaan takaisin oman valuutan, sallia devalvaatio, että he voivat neuvotella uudelleen veloistaan, koska velan suhde PKT on tilanteessa, josta ei voida päästä enää takaisin. Ja vain sitten todelliset leikkauspaketit voivat toimia. Sitten vasta Kreikan ihmiset hyväksyvät, että leikkauksia täytyy tehdä. Jos jatketaan nykyisellä tiellä, se on tie sosiaaliseen ja taloudelliseen tuhoon. Herr Zavela on käyttänyt sinistä korttia. Esitättekö kysymyksen, kollega Farage? Puhemies. Haluaisin kysyä seuraavaa herra Farageilta. Haluaisin tietää, minkä kokoinen on Iso-Britannian ulkomaan velka. Onkohan sitä mieltä, että yhdistynyt kuningaskunta voi erillisenä toimia. 20 vuotta sitten olimme ERM. Me olimme Ansassa. Yritettiin pysyä DM-tahdissa. Korot olivat kaksinkertaiset siihen kuin mitä olisi pitänyt olla. Se maksoi miljoonalle Britille työpaikan. ERMstä sitten romahdettiin pois. Korot laskivat. Meillä oli onnellista aikaa 90-luvulla. Ei voi sulattaa yhteen eri kansantalouksia, joissa on eri kasvuasteet, eri kauppamallit kautta maailman. Olemme oppineet läksyt, emme lähteneet euroon, luojan kiitos. Te olette pelkään samassa taloudellisessa ansassa, me olemme. Kiitos kollega Farage. Ja nyt puolitoista minuuttia kollega Madlina. Ja, dank u wel. Meneer Barroso heeft don... Puhemies, hyvä puhemies. Herra Barroso, viime tiistaina sanoitte, että Kreikka voisi luottaa Euroopan tukeen. Euroopasta tukea tulisi. Mutta mistä tässä on kysymys? On, eikö Lissabonin sopimus kiellä tällaista? Eikö pitäisi olla niin, että parlamentit hyväksyisivät tällaisen tuen ja voisivat siitä kieltäytyäkin? Kuitenkin komissio vielä jatkaa tätä. Kyllähän tästä on tehtävä loppu. Komissio näkee itsensä kaikkien eurooppalaisten johtajana, joka tekee päätöksen kaikesta Barroson johdolla. Puheenjohtaja Ber Barroso ei ole valittu demokraattisesti. Kukaan ei ole äänestänyt häntä. Minulla on vain yksi sana tällaista ilmeitä vastaan. Kyseessä on byrokraattinen diktatuuri, joka nyt haluaa puuttua Kreikan ja myös Hollanninkin tilanteeseen. On aivan sietämätöntä, että Barroso päättää sen, voiko Hollanti, Hollanti antaa tätä tukea vai ei. Siinä on ainoastaan ollaanko meidän parlamentin sana sanottavana, että muuten täysin turhaa Hollannin to- talous joutuu vaikeuksiin. Barroso on aivan oikeassa tässä, niin kuin hän sanoi tiistainakin, vaikka Kreikan valta, velka ihmekauppalla häviäisi, niin ei ongelma silti ratkeaisi ainoa pitkän ajan ratkaisu on sellainen, että Kreikka ottaa jälleen käyttöön Drakman, joka voidaan devalvoida, eikä näin muut valtiot joudu maksumiehiksi. Kiitos. Komission puheenjohtajan puheenvuoro, herra Barroso. Minä haluaisin vastata kahteen konkreettiseen kysymykseen, jotka minulle esitettiin. En aio muuten puuttua tähän ideologiseen keskusteluun Eurooppaan vastaan, jossa on mielenkiintoista nähdä, että äärivasemmisto ja äärioikeisto ovat yhdessä euroa vastaan, eurooppalaista hanketta vastaan. Se on mielenkiintoista nähdä. Siksi vielä kerran haluan vedota kaikkiin demokraattisiin voimiin Euroopassa, tässä parlamentissa, Kreikassa, että he olisivat yhtenäisiä, yksimielisiä ja tekisivät kaiken mahdollisen sen varmistamiseksi, että saadaan kasvua, hyvinvointia Eurooppaan. Mutta minulle esitettiin kaksi konkreettista kysymystä, jotka liittyivät rahoitusveroon ja sitten tähän käänteisen määräenemmistöön. Verosta haluan sanoa, että komissio tulee tekemään esityksen lokakuussa ja se on rahoitustransaktiovero. Me olemme tehneet arviointivaikutuksen ja meistä on kaksi mahdollisuutta ja rahoituksen toimien vero tai transaktiovero ja olemme nyt päättäneet tehdä esityksen transaktioverosta. Koska Yksi syy on juuri se, että ahlv verrattavaa transaktioveroa ei ole, ja siksi tulemme tekemään esityksen lokakuussa. Toinen asia oli kysymys, jonka herra Verhofstadt esitti. Haluan tehdä selväksi sen, että komissio tukee e, parlamenttia käänteisessä määräenemmistöäänestyksessä. Me olemme tukeneet teidän kunnianhimoista kantaanne. Samaan aikaan oli Rehn tulee puhumaan myöhemmin iltapäivällä. Me vetoamme teihin ja neuvostoon, jotta katsotaan, voitaisiinko päästä viime kädessä sopimukseen, koska uskomme myös, että kiitos parlamentin kannan saavutettiin paljon edistystä paketissa, joka on nyt käsiteltävänä. Ja haluan onnitella teitä, parlamenttia, niitä, jotka ovat käsitelleet tätä asiaa erityisesti, myöskin neuvoston nykyistä puheenjohtajaa, joka on tehnyt tärkeää työtä myös. Ja viime kädessä haluan pyytää teitä kaikkia olemaan vastuullisia. Nimittäin kustannukset siitä, että tästä asiasta ei syntyisi sopimusta, olisivat erittäin korkeat. Ajattelen myöskin nykyistä tilannetta. Komissio tukee yhteisölähestymistapaa, komissio tukee mitä kunnianhimoisinta lähestymistapaa, ja tekin olette määritelleet tämän linjan. Tässä olivat konkreettiset vastaukset konkreettisiin kysymyksiin. Kiitos komission puheenjohtaja. Nyt kollega Weber, kaksi minuuttia. Puhemies, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kreikasta on jo sanottukin paljon. Haluan lisätä kaksi ajatusta. Ensimmäinen kollegat ei pidä unohtaa periaatteita kaikista huolenaiheista ja ahdistuksista huolimatta, joita ihmiset kokevat. Nämä kaksi periaatetta ovat solidaarisuus, sillä kannalla pysymme, ja sitten toisaalta oma vastuu, että Kreikka ja kaikki, jotka saavat solidaarisuutta, toimivat myös omavastuun vastuun periaatteen mukaisesti vastaavasti. Ja toinen asia, mitä halusin sanoa, Puhuttiin tästä, että koko Eurooppa-projekti saattaisi epäonnistua. että nämä pahat henget voisivat tulla jälleen. Mutta ajatellaan positiivisesti. Ei puhuta pelkästään ongelmista, vaan myös menestyksistä. Esimerkiksi, että Baltian maat ovat pääs, onnistuneet pääsemään kriisistä. Irlannissa on Euroopan tuella päästä takaisin lainausmarkkinoille ensi vuonna. Se voidaan nähdä positiivisesti. Voi olla suuri mahdollisuus siinä, että näytetään ihmisille, että olemme yhdessä vahvempia kuin yksin. Hyvät naiset ja herrat, tässä yhteydessä on vaikea käsitellä tätä toista tärkeää teemaa maahanmuuttoa, mutta tässä on hyvä asiayhteys, koska Schengenin yhteydessä on sama periaate. Nämä Euroopan suuret saavutukset, se, että on asetettu kyseenalaiseksi kansallinen egoismi, ollaan nähty, että Italiassa on tullut 10 000 pakolaista. Kaikki tiedämme, että 18 000 pakolaista Italiassa, se on suuri rasite sen vuoksi ei ollut oikein reagoida niin kuin Italia reagoi. Se oli sisäpolitiikkaa, ja Ranskassa reagoitiin muutaman sadan vuoksi. Otettaisiin jälleen rajatarkastukset sisäpoliittisista syistä, Ranskassa myös sisäpoliittiset syyt. Sen vuoksi toivon neuvostolta selkeää viestiä, että kun puhutaan maahanmuutosta Schengenistä, niin hallitusten johtajat EU-ssa täytyy antaa selkeä vastaviesti ja täytyy sanoa, emme halua kansallista egoismia myös tästäkään osa-alueella, vaan haluamme suuren menestyksen Haluamme puolustaa vapaata Eurooppaa ja parlamentin tuella, puheenjohtaja. Teillä varmasti siis parlamentin tuki tässä asiassa on. Kiitos kollega Weber. Ja nyt kollega Svoboda, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Aluksi lyhyesti eräs aiheeseen, joka on lähellä sydäntäni, nimittäin Kroatia. Ja toivon, että onnistuu saada päätös, että Kroatia todellakin voidaan ottaa Euroopan unionin jäseneksi. On tehty hyvää työtä. Komission jäsen Fylä ja komission puheenjohtaja ja myöskin Unkarin puheenjohtajavaltiona tässä yhteydessä. Tämä olisi hyvä, tärkeä viesti ajatellen aluetta, jolla on paljon ongelmia, niin kuin Balkan, nimittäin maa, joka hoitaa tehtävänsä hyvin, tulisi, sai silloin kiitosta. Se ei sunkaan merkitse että kaikki ongelmat on ratkaistu. Splitissä gay-paraatin yhteydessä oli tilanteita, jotka eivät ole hyväksyttäviä, ja on tärkeää, että hallitus ottaa kantaa selkeästi perusoikeuksien puolesta. Herra komission puheenjohtaja, sanoitte, että on vaikea selittää kansalaisille, jos emme pääse ratkaisuun esimerkiksi talouden ohjausjärjestelmän paketissa. Herra komission puheenjohtaja, on myöskin vaikea selittää kansalaisille, jos me keskitymme pelkästään tiukkaan talouteen. Puhutaan kasvusta. Sanotte, että me tarvitsemme kasvua. Mutta mitä, herra komission puheenjohtaja, ei voi olla niin, eikä voi uskoa, että pelkästään tiukka leikkuuspolitiikka johtaa kasvuun. Jos ei tehdä vaihtoehtoisia esityksiä, herra Verhofstadt mainitsi joitakin ongelmia. Eikö se ole pelkästään vasemmiston kansantaloustieteilijöissä? Katsokaa mitä Le Mondein talousosassa kirjoitettiin. Se oli mikä vasemmistolehti. Se sanottiin asia aivan selvästi. Kyllä, tarvitaan tiettyjä leikkauksia, rajoitusta, mutta tarvitaan kasvua, tarvitaan investointeja. Jos me puhumme yksityistämisestä, herra komission puheenjohtaja, tiedätte täsmällisesti, että Kreikas, jos Kreikka nyt ajetaan lyhyellä tähtäyksellä yksityistämisaaltoon, on aivan totta, mitä kollega Biski sanoi, kaikki myydään halvalla. Nyt pitää ottaa aikaa niin, että kaikki se, mikä voidaan järkevästi yksityistää, yksityistää niitä, siitä saadaan kunnolla rahaa. Pitää myöskin sanoa, että osa rahasta täytyy investoida. Jos te sanotte, että halutaan käyttää alueellisia varoja tai rakennevarastorahoja, vapauttaa niitä tähän. Ja silloin ne sidotaan yhteisrahoitukseen, mutta miten tämä voidaan toteuttaa Kreikassa? Ne ovat äh, sanoja äh, komission taholta. Me olemme säästäväisen politiikan puolesta. Me olemme säästämisen puolesta, kun sitä tarvitaan. Me olemme uudelleen organisointiin, rakenneuudistuksiin, mutta se ei onnistu ilman kasvua. Viime kädessä jos me emme pelasta Kreikkaa, emmekä pelasta pankkeja, emmekä pelasta myöskään veronmaksajia, vaan mielestä syntyy kaos. Siksi, herra komission puheenjohtaja, ja tämä koskee myös neuvostoa, me tarvitsemme rakennetoimien rinnalla kasvua. Kasvua ja työllistö koskevat ehdotukset ovat ratkaisevia ajatellen Kreikan ja Euroopan tulevaisuutta. Välikysymys kollega Ransdorfilta. Ransdorf. Mohu, pane předsedající? Já bych si zeptal... Voinko puhua, puhemies? Minulla on kysymys eräs Svobodalle. Olisikohan samaa mieltä sen mielipiteen kanssa, että joissakin jäsenvaltioissa kriisiä käytetään välineenä hitaaseen ja heikkoon äh, yksityistämiseen? Kaikissa maissa, joissa on kriisi, on, on, totta, on totta se, että niissä kaikissa on ongelmia. Sitä voidaan käyttää kahdella tavalla väärin. Voidaan käy, väärin käyttää sitä niin, että niin kuin erät luokituslaitokset tekevät, että maat neuvotaan neuvotaan, että maat ajautuvat tuolla kuilun pohjalle, tai sitten sitä voidaan käyttää poliittisesti niin, että sanotaan, että mitä ne pidä muuttaa. Kreikassa jotkin mielenosoittajat ovat sitä mieltä, että mitä ne pidä muuttaa, voidaan jatkaa vanhaan malliin. Se ei, ei, se ei ole oikein, se on väärin. Siksi täytyy tukea Pukanreun hallituksen toimenpiteitä suuntaan oikea. He tarvitsevat tukea ja myöskin ammattiyhdistysten Kreikassa pitää ymmärtää se, että ainoa tie ulos on se, jos samaan aikaan harjoitetaan kasvupolitiikkaa. Tämähän haluan selkeästi viitata. Väärinkäyttöä ei pidä tapahtua kummaltakaan tah- miltään taholta, se on tärkeää. Ja nyt kollega Graab Lamstorp, kaksi minuuttia. Ähm, Puhemies, Atenan äänestyksen jälkeen eilen tuloksen tunnemenin Bild-lehdessä oli artikkeli Kreikan papa on selvinnyt, Eurooppa hengähtää. Minäkin olen iloinut äänestystuloksesta, mutta hengähtämiseen on liian, selkeästi liian aikaista. Nyt riippuu sitten siitä, että ensi viikolla suuri säästöpaketti menee läpi. Se on se seuraava suuri testi. Ja sittenkin emme vielä voi pitkään aikaa hengähtää. Tarvitaan vielä monia toimenpiteitä ja askeleita ennen kuin tämä kriisi on voitettu. Uskon, että se mitä täällä on sanottu on ihan oikein. Kreikan ihmiset tar- tar- tarvitsevat valoa tunnelipäässä, mutta ne, ihmiset, joista apu tulee, tarvitsevat myös sitä valoa sinne. Heillä on se tunne, että annetaan, annetaan, annetaan, eikä se lopu koskaan. Ja kriikassa on tunne, että säästämme, säästämme, säästämme, eikä sekään riitä. Sen vuoksi kasvustrategia on niin tärkeä, sen vuoksi on tärkeää, kyllä, toteuttaa yksity- yksityistämistä, liberalisoida tätä taloutta Kreikassa. Sen vuoksi täytyy jatkaa velkaantumisen estämistä demokratia täytyy liittyä siihen, mitä Samarasin kanssa tapahtuu, on vastuutonta. On myös tärkeää, että annamme takuita investointeihin ja käyttämättömiä EU-varoja. On tärkeää ottaa niitä eteenpäin ja antaa Kreikalle käyttöön koska kasvu ei hyödytä pelkästään Kreikkaa, vaan koko Eurooppaa. Jos katsotaan eteenpäin, yksi asia on tärkeä kasvu- ja vapaussopimus, sitä täytyy vahventaa. Tulevat kriisit täytyy pystyä välttämään ja siihen kuuluu Tämä käänteinen määräenemmistö. Kukaan kansalainen ei sitä ymmärrä oikein, mutta se on selkeää, että paketissa on tämä käänteinen määräenemmistö. Silloin äh, paketissa on hampaita, jos ei, niin ole käänteistä määräenemmistöön niin hampaita ei ole. Käänteinen määrä enemmistöä ennaltaehkäisessä osassa on meille eh, ratkaisevan tärkeä ja Barroso iloitsen siitä, että komissio näkee asian samalla tavalla. Toivon tästä talosta suurta tukea tälle projektille. Kiitoksia. Kiitos kollega Graf Lamstov. Nyt kollega Savela, yksi minuutti. Kollega Graflan, sallitte, sallitteko välikysymyksen herra Kiikolilta? Herr Lambsdorff, ich bin Ihrer Meinung, dass Griechenland... Lambsdorff, olen teidän kanssanne yhtä mieltä. Kreikka tarvitsee pikaisesti poliittista yhtenäisyyttä, mutta se alkaa kuitenkin sillä, että ehdotukset, joita on tehty, olisivat oikeudenmukaisia. Yhtenäisyyttä syntyy maassa vain, jos syntyy uutta luottamusta poliittiseen eliittiin, suhteessa myöskin talouden eliittiin. Ja se edellyttää sitä, että ehdotukset, jotka tehdään, ovat sellaisia, että ne tuovat mukanaan yhtenäisyyttä. Mutta kysymys teille on seuraava. Haluaisin joka myöskin johdonmukaisuutta teidän ryhmänne toimintaan. Täällä te vaaditte eurojoukkovelkakirjoja. Saksassa sitten sanotte, että eurojoukkovelkakirjat ovat tietynlaista Jumalan pilkkaa. Jos teidän ryhmässänne Saksan liittopäivillä Sieltä, tulevat kaikkein, sieltä tulee kaikkein suurin vastarinta yhteisiä eurooppalaisia johkirjoja vastaan. Herra Gold, ei käy, että te käytätte sinistä kirkkorttia ettekä kysymystä. Kollega Graf Lambsdorff ei varmaankaan vastaa tähän. Ja nyt tänään puheenvuoron Orvat Savelalle. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kreikkalaisena haluaisin kiittää Euroopan komissiota, neuvostoa ja Euroopan parlamenttia tuesta, jota ne ovat antaneet tähän asti Kreikalle. Haluaisin erityisesti kiittää komission vastuuhenkilöitä 18 kuukauden ajan. Siellä on tehty ankarasti työtä Kreikan kriisin ratkaisemiseksi. Hyvät naiset ja herrat, olemme puhuneet täällä tänään paljon Euroopasta. Haluaisin esittää vain yhden patriottisen huomion tälle monikansalliselle yleisölle. Kreikkalaiset ovat keksineet tämän nimen Eurooppa ja olemme suuresti osallistuneet eurooppalaisen sivilisaation syntymiseen ja periaatteiden kehittämiseen. Mitä Kreikan poliitikot ja kansa nyt pyytävät? Me pyydämme kunnioitustanne ja solidaarisuuttanne. Mitä voimme sitten luvata teille? Voimme luvata, että tulemme tekemään kovasti työtä, jotta maa pääsisi taas jaloilleen. Me olemme johtaneet maan sen nykytilaan, olemme sitä vastuussa. Haluaisin vain esittää nyt muutaman ehdotuksen, mutta mikrofoni on katkaistu. Yksi minuutti vain, puhemies. Minulla on kolme ehdotusta, aivan lyhyesti. Avila, Sie haben eine Minute redet. Ovat teillä oli puheaikaa yksi minuutti ja aikaa sitten ylittänyt tämän yhden minuutin. Nyt annan puheenvuoron herra Bronsille, puolitoista minuuttia. <clears throat> Puhemies. Lukuisa joukko maahanmuuttajista Libyasta ja Tuniasta tulee olemaan esityslistalla. Tunisia on maa, joka on kaatanut diktaattorin, mutta tunisilaiset kuitenkin pakenevat demokratiaa. Ehkä Ben Ali, äskettäin eläköitynyt diktaattori on nähty. Mutta Libya on sota-alueella, ihmiset eivät kuitenkaan tule turvapaikanhakijaksi siksi, että varsin alueella. Täytyy olla jotakin siinä henkilössä, joka saattaa tämän henkilön vaaraan. Et ehkä Maltan pitäisi ottaa heidät vastaan, koska on ensimmäinen maa, jonka johon voivat päästä, vai pitäisikö jonkun muun jäsenvaltion ottaa heidät vastaan. Minusta kenenkään ei pitäisi ottaa heitä vastaan, ja niin heidät pitäisi ennemmin tai myöhemmin palauttaa Pohjois-Afrikkaan. Jos EUn turvapaikkamääräykset sanovat, että on velvollisuus ottaa turvapaikanhakijoita vastaan. Sääntöjä pitää sitten muuttaa. Muut, säännöt ovat ihmisen tekemiä, niitä voidaan muuttaa. Ja EU itse, jos se rikkoo tältä kautta kansainvälisen sopimuksen, niin olkoon sitten niin. Jäsenvaltiot ovat maahanmuuton muuttuneet tunnistamattomaksi. Nyt on aika ryhtyä merkittävästi käänteisiin toimiin. Myöskin Agenan liittyminen, Agenalla on esityksellä myös Kroatian liittyminen. Mihin ryhdytään nyt sitten, että pidetään kansanäänestys niin, että kuullaan kumpaakin osapuolta niin, että rahoja käytetään yhtä paljon kummallakin osapuolella. Toivon vapaata, joukkodenmukaista kansanäänestystä. Todennäköisesti maa hukutetaan EU-propagandaa ja ne, jotka ovat liittymistä vastaan, suljetaan keskustelun ulkopuolelle. Kiitos, nyt on vuorossa kollega Karl Pels, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Seuraava Eurooppa-neuvosto on kokous, jossa on kysymys luottamuksesta, on kysymys ter- historiallisesta hetkestä. Hetki on historiallinen siksi, että se tulee näyttämään avoimesti ne haasteet, joita Euroopan unionilla on, joihin nyt täytyy löytää vastuullisia vastauksia. Vastaukset kuitenkin ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Ensinnäkin haluaisin onnitella ja haluaisin myöskin kiittää Unkarin puheenjohtajavaltiota erinomaista työstä. Haluaisin ottaa erityisesti esille Annikö Jyrin työn. Hän on aina ollut kaikkialla paikalla. Hän on aikataulussa on erittäin tiukka, tiu, aikataulu on noudatettu ja loppuun saakka Unkari on onnistunut pysymään parlamentille ystävällisenä. Tämä on puoli vuotta on ollut todellinen haaste, koska tämä ei ollut pelkästään uusi tehtävä Unkarille puheenjohtajavaltiona, vaan myös tehtävät olivat uusia. Mainitsin tässä yhteydessä talouden ohjauskauden käynnistämisen ja institutionalisemisen ja yhteispäätös menettelyn kautta luodun uuden talouden ohjausjärjestelmän paketin yritys on ollut suuri. Seuraava neuvoston kokous siellä täytyy lakipaketista keskustella liittyvistä kompromissista, jotka vielä koskevat avoimia kysymyksiä. Tämä on valtaisa vastuun kysymys neuvostolle ja parlamentille, jotta päästään sopimukseen. Täytyy päättää siitä, jatketaanko huonoa käytäntöä, joka on merkitsee sitä, että löyhennetään kasvu- ja vakaussopimusta ja on myöskin johtanut kriisiin, vai loppuvatko huonot sopimukset ja ne sopimukset, jotka jäsenvaltioiden tasalla saavat aikaan sen, että noudatetaan uutta poliittista näkökantaa siksi, että pyritään esittämään yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja, jotka rakentuvat yhteisille eurooppalaisille säännöille ja jotka lopulta voivat johtaa siihen, että saadaan integraatio, integraatioon perustuvaa talouspolitiikkaa ja jonka keskipisteessä on voimakas Eurooppa. Kansalaiset, kansalliset parlamentit ja markkinatkin odottavat Euroopan unionilta, että se lopultakin toimisi yhteisesti ja noudattaisi yhteisesti hyväksyttyjä sääntöjä. Niille rakentaisi eurooppalaista taloutta, varmistaisi yhteisen rahan vakauden ja veisi tehokkaasti myöskin tien eteenpäin, joka veisi kansalaiset pois kriisistä. Kiitos kollega Kalpes ja nyt kollega López Aguilar. Kaksi minuuttia señor presidente Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentin jäsenet ymmärtävät hyvin, että tämä keskustelu, jota käydään 23.24. Eurooppa-neuvostossa keskittyy eh, tähän sitkeään talouskriisiin, euroongelmiin ja Kreikkaan, mutta liityn niihin, jotka sanoivat, että aika loppuu. Meidän pitäisi puhua myös Euroopan oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueesta Schengenistä konkreettisesti sanottuna. Se varmasti eh, vapaan ihmisten liikkumisen selkäranka demokratia on pyydetty nyt Pohjois-Afrikassa ja tähän vastaus ei ole ollut selkeä. Missään tapauksessa ei voi käydä niin, että tämän takia Schengeni uudistetaan tai uudelleen muotoiltaisiin, vai sitä olisi vahvistettava odottamattomien siirtolaisuusvirtojen edessä, niin kuin Kanarialla 2004-2006 vastaus voi olla enemmän ja parempaa Eurooppaa, ja se voi olla myös se, että solidaarisesti eh, tullaan tukemaan parempaa demokratiaa naapurimaissa. Me tiedämme, että Malta, Italia ja Ranska ovat joutuneet paineen alle, mutta meidän on sanottava selvästi, että neuvoston on te- tehtävä oma tehtävänsä, on saatava valmiiksi turvapaikkapaketti, siirtolaispaketti, Frontex-asetus, ja päivitettävä solidarisuuslauseke, joka on SEUT-sopimuksen artiklassa 80. Se tarkoittaa, että on päivitettävä direktiivi 2001-55. Olen myös huolissani tästä viestistä, joka täällä lähetettiin, jonka tarkoituksena oli saada aikaan vastausmekanismi, jolla palautetaan unionin sisärajat erikoistapauksessa meidän on tehtävä selväksi, mistä oikein puhumme, millaiset ovat eurooppalaiset ulottuvuudet niin että, että, että emme mene tuonne liukkaille jäille ja joudu karhunpalveluksia tekemään. Kiitos. Kiitos Lopez Aguilar. Ja nyt kollega Valean kaksi minuuttia. Uh, thank you, chair, dear colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat kun Euroopassa oli vuosi innostusta, niin viime vuosina yhtenäisyys on hajautunut ja jakolinjoja on tullut Euroopasta välille myös tämän talon ihmisten välille. Asioissa kuten vapaus, liikkumisen vapaus, raha, kansallinen intressi, maahanmuutto. Valitettavasti talouskriisi tuo esille pahimmat asiat nationalistisissa näkemyksissä poliitikot puhuvat Kreikassa ja he vain lisäävät tätä sekaannusta ja spekulaatioita markkinoilla. Ja se, että tämä tarttuu johonkin äh, muihinkin jäsenvaltioihin, on todellinen. Kreikka äh, pitää kantaa oma vastuunsa äh, niin johtajien myös. Jos vuosi sitten olisi osoitettu solidaarisuutta, nyt ei hypittäisi pelastussuunnitelmasta toiseen. Ei tarvita te- teknisiä ratkaisuja, tarvitaan yhtenäisyyttä, solidaarisuutta, koska äh, käymme psykologista sotaa ja markkinat testaavat eurooppalaista yhtenäisyyttä. On tärkeää lähettää yhtenäinen viesti, rohkaisuviesti, että Eurooppa on Kreikan takana. Sen lisäksi pitäisi alentaa korkoja ja osoittaa enemmän joustavuutta EU-rahaston rahojen käytössä. Kreikan pitää olla valmis myös ottamaan kohtalonsa omiin käsiinsä. Leikkaus ja säästötoimet ovat tarpeen, mutta täytyisi muistaa, että se ei riitä pitkällä aikavälillä elpymiseen. Täytyy palata perusasioihin, rohkaista kasvua ja investointeja. Toivon, että huomenna kukaan eurooppalaisista johtajista ei osoita epäsolidaarisuutta. Jos olemme Kreikan rinnalla, olemme myös Euroopan rinnalla. Kiitoksia kollega Valiaan. Sitten kollega Borgesio. Minuutti. Kiitoksia puhemies Kreikasta. Haluaisin sanoa, että riittää kun kuunnella, mitä täällä on sanottu, jotta ymmärrettäisiin, missä ollaan Euroopan talouden hallinnossa. Täällä vaan seilataan ilman tarkkoja tavoitteita. Täällä ei sanottu yhtään mitään sellaista, josta kreikkalaisena työntekijänä tai konkurssin partaalla olevana yrittäjänä hyötyisin eh, maahanmuutosta. Täällä on nyt eh, syytetty Italiaa, joka ei halua ottaa siirtolaisia vastaan. Malmström jotenkin tuntee sitten julkisesti sanoa, että kun tämä Libyan tragedia alkoi, kaikki pyrkivät ottamaan ainakin 800 siirtolaista kuhunkin maahan, mutta kukaan ei kuitenkaan niitä ottanut mm, todellisuudessa, paitsi ehkä Norja. Lampedusa ja Maltalle, ne sitten kaikki päätyivät Italia otti nämä henkilöt vastaan. Ministeri Bossi ja Maroni ovat puhuneet asiasta. He ovat kuitenkin ottaneet nämä ihmiset vastaan, ellei muuta todisteta, että tämä on todellisuus. Sitten vielä Kroatiasta. Se on erittäin tärkeää. On tärkeää muistuttaa että, että pa- Paavi on varoittanut kroateja. Puhemies keskeytti. Kiitoksia kollega Paaditsio. Sitten kollega Mauro, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tulevainen Euroopan neuvoston asialista on hyvin moni monimutkainen. Meiltä selvästi puuttuu välineitä. Se näkyy agendastakin, mitä meillä on käytettävissä. Meillä on Euroopan unioni, toisin sanoen kesken oleva rakennelma. Usein meidän heikkoutemme ja pelkomme on estänyt kehittymisen. Meillä on Euroopan unioni, meillä ei ole Euroopan Yhdysvaltoja. Meillä on väline, joka hallitusten eh, epäröidessä mm, sisäisten logiikoiden takia ei kykene ratkaisemaan ongelmia. Miksi sitten, kun meillä ei ole todellisia Yhdysvaltoja, niin tarvitsemme johtajuutta, tarvitsemme kansallisen tason johtajuutta, mutta varsinkin johtajuutta Euroopan toimielimissä. Puheenjohtaja Barros ei ole enää paikalla, mutta hänen varovaisuutensa olisi ansannut toisen valinnan ja, ja olisin, äänestäisin häntä kolmannenkin kerran hänen rohkeutensa takia. Toisen kerran hänet olisi voitu valita varovaisuuden, mutta kolmannen kerran rohkeuden takia. Todella neuvostolla on nyt hyvin rohkea agenda ja se on aivan, mm, siinä on kysymys siitä, että Euroopan johtajien on vakuutettava kansalliset johtajat äh, siitä, mitkä ovat meidän yhteiset etumme. Tämä on ainoa tie eteenpäin. Muussa tapauksessa jatkamme keskusteluja koko ajan siitä, että sisäistä syistä, vaikka Ranskan hallitus on ryhtynyt Schengen-aloitteisiin tai Italian hallitus on kieltäytynyt ottamasta vastaan niitä ja näitä, tai Kreikan hallitus on vieläkin liian heikko voidakseen todella kantaa ottaa vastuun omista valinnoista. Tästä ei ole kysymys. Jollei selvitetä Euroopan hankkeen poliittista luonnosta, me emme voi vastata omiin ongelmiimme. Kiitoksia. Kiitos kollega Mauro. Nyt kollega Podimanta, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi Haluaisin minäkin osaltani kiittää Rovat Zavelaa. Haluaisin kiittää häntä hänen tekemisestään. Haluaisin kiittää Euroopan kansalaisia parlamentteja niiden antamasta tuesta omalle maalleni. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, niin kuin viime päivien tapahtumat ovat osoittaneet, Kreikka on päättäväisesti viemässä eteenpäin budjettiin ja saneerausta ja rakenteellisia uudistuksia jotta ponnistukset jo taisivat on menestyksen on täytettävä muutamat ehdot. Ensinnäkin meidän on voitava tarjota kansalaisillemme säästöjen lisäksi myönteisiä perspektiivejä, kasvunäkymiä, työllisyysnäkymiä ja työllisyyden kasvua. Edelleen on luotava aikaan ilmapiiri, joka huokuu turvallisuutta ja poliittista koheesiota koko kriisin aikana, erityisesti viime viikkoina. Tilanne on ollut se, että olemme käyneet epävirallisia vuoropuheluja eurooppalaisten pääkaupunkien ja Euroopan keskuspankin kanssa – Myös luottoluokituslaitokset ovat puuttuneet tähän yksityisen sektorin osallistumiseen Kreikan pelastuspakettiin. Hyvät kollegat, haluaisin sanoa, että tämä hyvin erikoislaatuinen tilanne ei tee kunnia Euroopan unionille eikä sen poliittisille johtajille. Tästä kakofonista on tehtävä loppu. Ainoastaan sosiaalisesti yhdentyneessä tilanteessa nämä vaikeat äh, Kreikan kansan ponnistelut äh, saattavat äh, lopulta johtaa menestykseen. Kiitos. Nyt Rova Ladford, yksi minuutti. Thank you, President. The big question... Puhemies, suuri kysymys johtajille huomenna, että pystyvätkö he vastaamaan siihen testävään, että voidaan säilyttää Euroopan saavutukset talous- ja vapaalikuvuuden alueella. Enemmän Eurooppa ei ole kaikkien vastaus, mutta avainasioissa tarvitaan vahvempaa eurooppalaista päätöksentekoa. Pidän hyvänä Paroson paljon vahvempaa lausuntoa tänään kuin Schengenin ja maahanmuuttokeskustelussa toukokuussa. Hänen olisi pitänyt silloin lukea maroluvut Italialle ja Ranskalle Kuten Manfred Weber sanoi EPPstä ää, äh, aiemmin tässä keskustelussa, Mario Montilla oli hyvä artikkeli Financial Timesissa. Hän paheksui liiallisia vajeita suurissa jäsenvaltioissa ja kohteliaisuutta neuvostossa, joka tarko- mikä tarkoittaa, että neuvostossa ei vaadita tilille epäonnistumisista. Minä kutsun sitä, että raaputa minun selkään, jos minä sinun. Tämä on ollut tuhoisaa ja sitten on tämä tuhoisa Kreikan tilastojen asia. Tarvitaan EUn tason päätöksentekoa, mutta tarvitaan myös rehellisyyttä, jota ilman keskinäinen luottamus ei ole mahdollista. Kiitos. Hella Provera, yksi minuutti. Presidente. Kiitoksia puhemies. Siirtolaisuudesta olemme nähneet, että mikään maa yksin ei voi vastata näihin maahanmuuton hätätilanteisiin. On aivan välttämätöntä että hallitaan näitä suuria maahanmuuttovirtoja ja niihin yhdistetään kehityssuunnitelmia ja kahden ja monenvälisiä sopimuksia siirtolaisten alkumaiden ja läpikulkumaiden kanssa. Niin, mutta kuitenkin niin kuin Italiassa on havaittu uusia ulkopolitiikan välineitä ei ole käytetty siinä hengessä, johon sopimukset viittaavat jäsenvaltioiden on pitänyt vastata maahanmuuttovirtaan yksipuolisin toimin ilman eh, Euroopan solidaarisuutta. Haluaisin pyytää, että komissio määrittelisi, missä tapauksissa voidaan puhua niin sanotusti massiivisesta eh, siirtolaisuudesta vierasta artiklan 55 mukaan väliaikaista suojasta oli, tarvitaan mitattavissa olevia kriteerejä, joista voidaan pitää kiinni. Tämä on tärkeää, jotta voidaan todella harjoittaa yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja taata taakanjako. Kiitoksia. Kiitos, kollega Provera. Nyt kaksi minuuttia, kollega Odi. Merci, Kiitoksia, puhemies Hyvä ministeri, neuvoston puheenjohtaja, haluaisin onnitella teitä teidän puheenjohtajakaudestanne. Haluaisin myös tervehtiä komission varapuheenjohtajaa kaksi asiaa Kreikasta ensinnäkin. Nyt on vahvistettava rahoitustilanne ja pyrittävä kasvuun. Konsol- rahoituksen konsolidoinnista on havaitsemme, että on hyvin vaikeaa Äh, hallinnoida menneisyyttä ja suunnitella tulevaisuutta yhtä aikaa. Ehdotan, että perustettaisiin jonkinlainen luottosovittelijataho, joka voisi äh, ottaa Kreikan huonot velat äh, asianmukaisiin rahoitusrakenteisiin. Meillähän on poliittinen konsensus, jonka mukaan ei voi tulla pääomatappioita. Miksi ei voitaisi leikata velka, Kreikan velkaa kahteen niin, että, että hallitus voisi keskittyä tulevaisuuteen ja sitten tällainen tällainen sovittelijataho huolehtisi menneisyyden syyden ta- taakasta. Tarvitaan pankkien osallistumista. Pankit ovat tienanneet hirmu, hirmuisia määriä korkojen myötä. Minä ehdotan, että tutkittaisiin valtion velan liikkeitä. Näin voitaisiin rahoitusmarkkinaa viranomaisille antaa tehtäviä. Ranskassa tätä kuvaillaan erään termillä, että täällä on selvästi tehty virheitä ja on, tarvita korvauksia sitten kasvusta. Meidän on tuettava puheenjohtaja Barroson ehdotuksia, miljardi euroa. Tarvitsemme todellisen Kreikan kehityssuunnitelman ja tuen tätä ajatusta, jonka Daniel Cohn-Bendit esitti. Miksi me emme puuttuisi tähän sotilaisiin kuluihin, joihin käytetään 4 prosenttia BKT, jos Turkin ja Kyproksen kanssa päästäisiin sopimukseen, voitaisiin tehdä merkittäviä säästöjä Kreikan budjettiin ja se saataisiin kasvun tielle. No. Ja nyt kollega Estrela, kaksi minuuttia. Muito obrigado. As minhas expectativas em relação ao próximo Conselho são bastante Puhemies. Seuraavassa neuvostokokouksessa on useita asioita Euroopan unionissa. Epäyhtenäisyys vallitsee, ei tehdä päätöksiä, epäröidään vain. Solidaarisuuden sijaan egoismi on vallalla – näin Eurooppa toimii. Katsotaanpa, mikä Kreikassa on, äh, tilanne on. En nyt halua puhua Portugalista omasta maastani, koska siellä on juuri valittu uusi hallitus, mutta haluaisin kuitenkin toivottaa onnea Portugalin ja Euroopan hyväksi. Nyt palaan vielä Kreikkaan. Kreikka ei ole mikä tahansa maa. Jo vuosikymmeniä se on ollut äh, täydellisillä oikeuksilla Euroopan unionin ja euroryhmän jäsen. On tärkeää muistaa, että Kreikka on demokratian kehto. Nämä tosiasiat, niiden pitäisi olla riittävät, jotta Euroopan unioni käsittelisi Kreikkaa kunnioittavammin. Kreikkalaisillakin itsellään on suuri vastuu dramaattisesta tilanteestaan, mutta myös Euroopan toimielimillä on vastaavanlainen vastuu Pääministeri Papandreou on tehnyt kaikkensa päästäkseen tästä vaikeasta tilanteesta. Hän on ollut hyvin rohkea ja hyväksynyt kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin säästötoimet. Se, mitä Kreikassa nyt on tapahtumassa, saattaa olla edessä pian Irlannissa ja Portugalissa, sitten Espanjassa, Belgiassa ja ehkä Italiassa ja Ranskassa. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen Euroopan toimielimille. Kuinka vaikeuksissa olevat maat voivat, eh, voivat tulla toimeen näiden valtavien korkojen kanssa ja samaan aikaan vähentää alijäämää ja julkista velkaa e- ja edistää talouskasvua ja työllisyyttä. Ettekö usko, että tällaisella mm, terapialla nämä maat todella mm, eivät ole kuolemassa tästä taudista, vaan, vaan lääkityksestä? ja terapiasta. Me todella tarvitsemme suunnitelman, jolla voidaan päästä eroon keinottelusta ja puolustaa <clears throat> yhteistä valuuttaa. Meidän on tuomittava luottoluokituslaitokset, jotka ovat vastuussa tästä kriisistä. Kiitoksia. Kiitos nyt kollega Görens, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Ensimmäinen teko, johon on ryhdyttävä, jos halutaan välttää suuri tulipalo, on lopettaa tulella leikki Kiminen minä en ole yhtä mieltä Barroson kanssa siitä, että Karikan hallituksen on tehtävä kaikkensa, jotta saadaan äh, kotikuntoon äh, niin, että Eurooppa voi sitten toimia omalla äh, vuorollaan. EU, Kreikan on palautettava uskottavuutensa. Tarvitaan vastuullista toimintaa kaikilta unionin hallituksilta. Ovatko kaikki poliittiset johtajat tietoisia viimeisten 18 kuukauden lausumiensa vaikutuksesta Kreikkaan. Huomenna, huomenna neuvostossa pitäisi tehdä loppu tästä kakofoniasta, jotta demo, dominoefekti voidaan euroalueella välttää. Tarvitaan neljä asiaa. Ensinnäkin tarvitaan talous- ja äh, julkisen talouden hallinta edelleen Euroopan unionin ja äh, euroryhmän on oltava yhtenäisiä ja pyrittävä samoihin tavoitteisiin. Kolmanneksen tarvitaan vähän enemmän aikaa, erityisesti yksityistämistä varten. Ja neljäs kohta Solidaarisuutta tarvitaan ei ainoastaan uusien lainien suhteen, vaan erityisesti olisi tarvittavaa teknistä tukea erityisesti komission taholta. Kiitos kollega Görens nyt. Kollega Rangel, kaksi minuuttia. Niin, aluksi minun täytyy todeta, että olen odottamassa Eurooppa-neuvolta hiukan toisenlaista otetta kuin viime kerralla. Pitäisi saada enemmän vastuullisuutta. Silloin pyrittiin siirtää ongelmia kolmella kuukaudella joidenkin aikataulujen vuoksi. Minä toivon, että nyt syntyy vastuullisia päätöksiä ja että talous- ja rahasijoita koskevissa kysymyksissä asioita käsitellään käsitellään sellaisena kuin ne ovat, nimittäin Euroopan kannalta perustavanlaatuisena. Kysymys on olennaisesta ajatellen sitä, mikä on Euroopan tavoite, Euroopan tehtävä, ylläpitää rauhaa. Täytyy kohdata ongelmat, täytyy kaivaa esiin avainongelmat ja huolehtia siitä, ettei ole epäluottamusta jäsenvaltioiden keskellä. Täällä rakentaa luottamusta. On olemassa näkemyseroja kilpailua jäsenvaltioiden kesken. On maita, jotka ovat pohjoisessa, maita, jotka ovat keskellä, maita, jotka ovat laidalla. Ja jos kiistely jatkuu tätä linjaa, niin se johtaa Euroopan unionin tuhoon. Euroopan, Euroopan neuvostolla on paljon tehtävää. Totta kai tarvitaan teknisiä ratkaisuja, mutta poliittiset näkökannat täytyy ottaa keskustelun kohteeksi myös. Samaan aikaan on kuitenkin otettava huomioon kaikki tämä, jos mietitään sitä, onko eurooppalainen hanke se hanke, jolla edelleen pyritään säilyttämään rauha Euroopassa. Tästä tässä on kysymys, kuullaan paljon kauniita sanoja, kun maat ovat vaikeuksissa, koska on maita, jotka ovat nettomaksajia ja sitten minun täytyy todeta, että yhtäkkiä sitten otetaan esiin nationalistinen kortti. Euroopan hallitusten valtioiden päämiehillä kuitenkin on vastuullaan löytää ratkaisuja, jotka tekevät Euroopasta ratkaisun. Kiitos kollega Rangel. Ja nyt kollega Pittella kaksi minuuttia. Grazie. Paura. Kiitoksia. Molemmin puolesta pelkoa ja epäluuloisuutta tästä Mauro puhui. Tällaiset tunteet ohjaavat eurooppalaisten hallitusten valintoja tässä kriisissä. Eurooppa on vähän niin kuin jalkapallojoukkue, joka on häviämässä 2-0 ja kuitenkin pelaajat kuvittelevat, että mm, ne voivat vielä mm, jotenkin yksinään tehdä maaleja, mutta eihän yksin voi voittaa yhtä ainoa ottelua, vaikka ei edes pele yksin voisi voittaa tätä kriisiottelua. Kreikan kriisi oli alun perin padottavissa, mutta mentiin eteenpäin ja nyt olemme hyvin vaikeassa tilanteessa, johon on vastattava nyt lopultakin on unohdettava kaunat ja epäonnistuneet menettelyt. Meidän on myönnettävä, että monet kansallisista hallituksista ovat nyt osoittamassa ole osoittautumassa B-sarjan johtajiksi. Ne eivät ymmärrä, että kriisistä ei ole vastuussa Kreikka eikä, eikä valtiovelka, vaan rahoitusmarkkinat. Vielä toissa päivänä ne olivat sääntelemättömiä ja nyt hallitukset kuitenkin tarjoilevat meille tätä myrkytettyä mm, myös Meidän on tar- tervehdytettävä julkinen talous ja katsottava, kuka selviää hengissä. Ei kukaan selviä hengissä, ei ainakaan Euroopan yhteiskunnan elinkelpoinen osa. Sen sijaan tarvitaan kasvua, tar- on kesku- keskitettävä resursseja tutkimukseen, koulutukseen, suuriin verkostoihin, on saatava aikaan hyvä virtuaali, hyvä kierri edelleen maahanmuutosta Schengenin ei pidä koskea, sitä saa vahvistaa, mutta siihen ei saa puuttua. Sitä pitää vähentää. Se on yksi niistä pilareista, joilla Euroopan unioni pysyy pystyssä. Meidän on täältä Brysselistä käsin hallinnetava siirtolaisuusvirtoja niin, että tämän mukaan osallistaminen, solidaarisuus ja osallistuminen. Kiitos. Nyt kollega Marinescu, kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul va încheia președinția eh, maghiară. Sunt de apreciat eforturile acestei președinții de a finaliza... Unkarin puheenjohtajavaltiona on pääsemässä kautensa loppuun ja onnittelen Unkaria siitä, että se on saanut hoidettua hyvinkin ristiriitaisia asioita. Tämän viikon neuvostossa osoitetaan onko ohjausjakso todella voitu toteuttaa. Sen suosituksia on täytäntöön pantava jäsenvaltioissa. Nyt on hetki, jolloin jäsenvaltioiden on osoitettava, että ne ovat vastuuntuntoisia ja ne ovat sitoutuneet noudattamaan uutta mekanismia vakaus- ja lähentymisohjelmat, kansalliset uudistusohjelmat ovat tarpeellisia, mutta ne eivät riitä. Me tarvitsemme konsensusta talouden hallintoon. Parlamentti on tehnyt ponnisteluja päästäkseen kompromissiin toivon, että se hyväksytään huomenna. Toivomme myös, että neuvosto omalta osaltaan hyväksyy tämän paketin, joka on niin tärkeä Euroopan unionille. Viimeinen asia. Täällä on puhuttu paljon Schengenin alueesta. On aivan selvää, että mm, mekanismia on uudistettava. Me tarvitsemme, me emme tarvitse sellaista mekanismia, että yksipuolisesti palautetaan sisärajat. Tämä ei ole mikään ratkaisu, mikäli jäsenvaltio ei voi kantaa vastuutaan ulkorajojen valvonnasta. Tarvitsemme tukitoimia. Tarvitsemme Frontexia, mutta jos tilannetta ei voida ratkaista, niin silloin neuvostokomission ehdotuksesta voi määräenemmistön päätöksellä päättää väliaikaisesta ajassa rajatusta rajavalvonnasta. Uskon, että yksipuolisesti rajojen palauttaminen ei todellakaan ole mikään ratkaisu. Puheenjohtajavaltion kertomus romaniväestön integraatiosta ja ja tämä Tonava-strategia-asia ovat merkittäviä askeleja eteenpäin. Niillä voidaan e- edistää tätä niin tärkeää politiikkaa Euroopalle. Nyt ja viimeisenä puheenjana herra Kelam tässä vaiheessa. Dankeschön. Madame Minister, Commission. Ministerikomission jäsen. Heikkous vakauspaketissa on ollut yksi tekijä, tässä syvenevässä talouskriisissä, joka on kasvanut uskottavuuskriisiksi. Kukaan ei ole syytön tässä suhteessa. Hätätilanteessa solidaarisuus ovat ainoita tärkeitä asioita, mutta solidaarisuus ei tarkoita yksi kaikkien puolesta pelkästään. Ihan samaan tapaan se tarkoittaa kaikki yhden puolesta. Jokainen jäsenvaltio on vastuussa unionimme omistajuudesta. Ja täytyy alkaa sitä myöten toimia yhteisen hyvän puolesta. Kyllä, tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Ja se tarkoittaa enemmän kuria, mukaan lukien konkreettisia toimia niitä vastaan, jotka jatkuvasti rikkovat sääntöjä. Euroalueen uskottavuuden palauttamisessa komission roolin pitää tulla vahvemmaksi ja riippumattomammaksi. Kun toden, toteutetaan ohjausjärjestelmää ja ohjausta. Komissio tarvitsee mandaatin taloudellisen tilojen arvioimiseen jäsenvaltioissa, antaa ajoissa suosituksia ja varoituksia. Olennainen asia on kuitenkin poliittinen tahto ja kyky soveltaa sakkoja. Niiden antamisesta pitäisi tulla sääntö, ei poliittisen lehmänkaupan kohde. Neuvoston roolin pitäisi olla rajoittunut näihin proseduurisiin, jotka mahdollisiin sanktioihin johtavat. EUn uskottavuus voidaan palauttaa niin, että parannetaan myös tilastojen laatua niin että tulevaisuudessa ei voida manipuloida ja vääristää finanssitietoa. Minun maani Viro kohtasi kolme vuotta sitten suuren talouskriisin kuitenkin. Toimimme, tasapainotimme budjetimme, tulimme euroalueeseen. Viro on selkeästi takaisin hyvällä tiellä. Yksi kaikkien puolesta, kaikki yhden puolesta. Meidän kaikkien täytyy toimia uudistusten puolesta. Leikkaaminen, tiet, kulujen leikkaaminen tietysti koskee, mutta se on ainut tie takaisin kasvuun ja vakauteen. Kiitoksia. Kiitos kollega Kelam. Ja nyt sitten menetelmän puhujalista. Annoksi puheenvuoron saa kollega Kelly. Äh, niin no, sen käyttää tilaisuudessa on muutaman sanan antamisesta, antamisesta ja antamisesta ja leikkaamisesta, leikkaamisesta ja leikkaamisesta. Haluan lisätä yhden ulottuvuuden tähän ja se on ottaa, ottaa ja ottaa. Ja ennen kaikkea viittaan tässä korkoon, jota EKP vaatii minun maaltani Irlannilta, joka taistelee voimakkaasti tavoitteiden saavuttamiseen, jotka liittyvät pelastamiseen. Tämä ei kuitenkaan auta meitä. Onneksi EKP ja komissio näkevät, että meitä ei kohdella oikeudenmukaisesti. Korkoaste, sen muuttaminen tulisi olemaan, oli olennaista, koska muuten ö, hukkuvaa miestä ei auteta. Huomenna pyytäisi neuvosto tulisi muuttamaan korkoastetta Irlannin osalta. Jos näin tapahtuu, me pääsemme kohti kasvua, pystymme täyttämään sitoumuksemme ja tulemme olemaan suuri kansakunta takaisin Euroopassa uudestaan. Kiitos. Kiitos. Nyt on vuorossa kollega Tavaidi, herra kollega Tavaidi. Kiitos. Euroopan neuvoston toivottavasti tulee hyväksymään Unkarin puheenjohtajakauden kolme menestyksekästä tavoitetta, Tonavan strategian, Romani-strategian ja Kroatian liittymisneuvottelujen päättämisen. Tärkein on kuitenkin talouden ohjausjärjestelmästä ohjelmaan liittyvä kuusi lainsäädännöllistä kysymystä ja tämä paketin hyväksyminen Unkarin asiantuntijoita ja diplomaatteja, voidaan, heistä voidaan sanoa, että he ansaitsevat tunnusta siitä, että ovat onnistuneet saamaan aikaan sen, että kiistakysymykset neuvoston ja parlamentin välillä saatiin rajattua yhteen kahteen kysymykseen. Neuvottelujen edistämisessä Unkarin täytyy saada aikaan kompromisseja korkeimmalla mahdollisella tasolla. Kyseenalaista on kuitenkin se, onko onko Viktor Orbanin ja hänen hallituksellaan riittävästi poliittista pääomaa tähän. Pystyykö se uskottavalla tavalla eh, eh, toimimaan eh, talouden ohjelman puolesta ennen kaikkea Jörg Matolci, joka julkisesti hyvin kömpelöllä tavalla hyökkäsi eurooppalaista ohjausjaksoa vastaan. On tärkeää, että Euroopassa syntyy taloudellista ohjausta ja otetaan käyttöön mahdollisimman pikaisesti. Kiitän tarkkaavaisuudesta. Kiitos, kollega Tabaidi. Ja nyt kollega Figueiredo. Obrigada, senhor presidente. A grave situação e social em diversos... Kiitoksia puhemies. Tällainen sosiaalinen hyvin vakava tilanne useissa Euroopan unionin maissa ansaitsisi erityishuomiota neuvostolta. Sen pitäisi käydä syvällistä pohdintaa siitä, mitkä syyt ovat tähän tilanteeseen johtuneet, johtaneet yhteisön politiikan yhä enemmän uusliberaalista siinä yksityistetään ja valmennetaan työn arvoja. Siellä on kannettava vastuu. Tämä on aiheuttanut suuremman osan sosiaalista epätasa-arvosta, talouden erojen kasvusta, työttömyydestä ja niin edelleen. Valitettavasti kans, kansojen ja työntekijöiden vahingoksi ehdotetaan pysyvää uusliberaalia mekanismia, joka on aiheuttanut jo vakavan kriisin Kreikassa ja Irlannissa ja se uhkaa nyt Portugalia ja muita jäsenvaltioita. Me haluamme, että mahdollistetaan rahoitusmarkkinoiden keinottelu ja edelleen voidaan tehdä tiliä työntekijöiden ja maanviljelijöiden selkänahasta – jotka joutuvat säästöleikkauksien uhraksi. Kiitos. Kollega Obama ja yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tähän asti ne maahanmuuttopolitiikka, että EU on harjoittanut, ollut väärän suuntaista. Komissio on puhunut niin sanotusta liikkuvuuskumppanuudesta ja tällä saadaan laillisen näköiseksi joukkovyöry Pohjois-Afrikasta. Eurooppa oikeastaan, sanotaan, että Eurooppa tarvitsee tätä maahanmuuttoa Pohjois-Afrikasta samaan aikaan, kuitenkin unohdetaan se, että monissa jäsenvaltioissa on korkea työttömyys, Libyassa väestö viimeisen 20 aikana on kaksinkertaistunut. Pitäisikö tavata sitten ovet Pohjois-Afrikalle ja se merkitsee sitä, että paine Euroopan työmarkkinoilla lisääntyy. Siksi me emme tarvitse lisää maahanmuuttoa Pohjois-Afrikasta, vaan tarvitsemme lopun maahanmuutolle. Ja meidän kansalaisemme eivät halua mitään liikkuvuuskumppanuutta, vaan haluavat vastaanotto, takaisinottokumppanuutta. Meidän kansalaisemme eivät halua avoimia rajoja, vaan haluavat valvontaa ja että Frontexia vahvistetaan seuraavassa neuvoston huippukokouksessakin pitäisi pohtia tätä asiaa sitten, kun puhutaan niin sanotun maahanmuuttopolitiikan edistysaskelista. Kiitos kollega Obermeier ja kollega Kolaska Povinska yksi minuutti. Kiitoksia. Suurimman osan ajasta olemme puhuneet Kreikan kriisistä ja ihan oikein, koska se on valtava ongelma. Mutta puheenjohtaja Barroso pyysi myös tukea Schengenin alueen osalta jos pyytää parlamentilta tukea, se tarkoittaa, että odottaa vaikeaa tilannetta, vaikeaa keskusteluja eri hallitusten johtajien välillä. Ja täytyy sanoa, että kun olen puolalainen ja puolalaisten kannalta juuri Schengen-alue, se, että voi vapaasti liikkua Euroopassa, oli vapauden symboli, EUn symboli, yksi suurimmista valteista ja eduista EUssa, eikä voida sallia että sitä rajoitettaisiin, että se eh, hajoaisi, koska EU on juuri tällaisia päätöksiä varten. Ja sen vuoksi pyydän, että Schengenin järjestelmää suojellaan, mutta myös sitä, että, että vedetään Romania ja Bulgaria mukaan mahdollisimman nopeasti tähän järjestelmään. Kiitoksia. Kiitos. Kollega Papinska. Ja nyt kollega Papadopoulou. 196. Die on enää paikalla. Ja nyt kollega Liberatski. Dziękuję bardzo, pani przewodniczący. Kiitoksia, herra, anteeksi, herra puhemies. Huomasin tänään nämä kaksi leiriä, neoliberaalileiri toisaalta ja toisaalta vasemmistoleiri näiden kuukausien aikana, näiden pitkien kuukausien aikana, kun on keskusteltu Euroopan tilanteesta, niin ensin on tultu johtopäätökseen, että on suuri uhka päällä, ja sitten on tehty se johtopäätös, että tarvitaan yhteistoimia. Sen vuoksi tyytyväisyydellä kuulin Baroso, puheenjohtaja Barroson julkilausuman, että tulee ehdotus finanssitransaktioverosta. Kyllä, olen iloinen Harmi, että täällä parlamentissa ei enää sen eh, ehdotuksen osalta tehdä työtä, mutta tällä hetkellä keskitymme euroalueeseen, mutta EU:ssa on myös ei-euroalue ja on tärkeää, että kummassakaan ei olisi ongelmia. Kiitos. Kollega Kumut Sako siinä paikalla. Joten kollega Busuttil saa nyt puheenvuoron minuutiksi. Puhemies maahanmuutosta. Huomenna odotamme kolmea asiaa. Ensinnäkin Schengenin vyöhykkeettä täytyy puolustaa, koska se merkitsee vapautta kansalaisille. Se on näkyvää Euroopan kansalaisille. Toiseksi yhteinen vastuu mitä tulee ulkoisiin rajoihin, ei pelkästään sisärajoihin. Ja tarvitsemme voimakkaamman Frontexin, enemmän solidaarisuutta, enemmän vastuun jakamista. Samoin kuin enemmän yhteistyötä Välimeren alueen maiden kanssa, maiden kanssa, joissa on käynnissä vallankumous. Mitä tulee maahanmuuttoon, me todella huomenna tarvitsemme poliittista tahtoa. Jos poliittista tahtoa ei ole, Jatkamme puhumista, mutta emme ryhdy toimiin. Kiitos Busuttil. Ja lopuksi annan puheenvuoron ensin komission jäsen Shevtsovicille. Thank you very much, Mr. President. Honorable member. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Tämä päivän eloisa keskustelu osoittaa selvästi, että Eurooppa-neuvoston esityslista on kovin ajankohtainen ja kriittisen tärkeä Euroopan tulevaisuudelle. Kreikka oli kohteena monissa puheenvuoroissa ja tiedämme, että Kreikan tilanne on hyvin vaikea ja että helpoja ratkaisuja ei ole. Mutta olen samaa kaikkien teidän kanssa, samaa mieltä äh, kaikkien teidän kanssa, jotka sanoitte, että täytyy osoittaa Kreikan ihmisille, että eikö ole pelkästään leikkauksista, vaan että valoa on tunnelin päässä ja voidaan auttaa Kreikka takaisin kasvuuralle. Sen vuoksi leikkauksiin pitää liittyä kasvua tukevaa politiikkaa. Olen täysin varma, että EU ja komissio, me voimme sen tehdä. Voimme auttaa Kreikkaa lisäämään hallintokapasiteettia, voimme auttaa Kreikkaa käyttämään rakennerahastoja enemmän ja paremmin ja laittamaan niitä strategisesti tärkeille kasvusektoreille niitä rahoja. Ja Kreikan viranomaisia voidaan auttaa parantamaan veronkeräämisen laatua. Tiedämme, miten voimme auttaa maata myös koulutusjärjestelmän parantamisessa. Ja kaikki voimme tehdä näitä asioita nyt, ja komissio on valmis etenemään tällä tavalla. Olemme valmiita laittamaan samaan aikaan teknisen avustamisen ohjelman, joka täydentää näitä vaikeita leikkaustoimia. Ja tällä haluamme näyttää selkeästi, että Eurooppa välittää Eurooppa on solidaarinen ja Eurooppa voi auttaa, jos maa on vaikeuksissa. Mutta mielestäni tarvitsemme samaa viestiä Kreikan poliittiselta luokalta. Voimme tehdä parhaamme, mutta Kreikalta tarvitaan yhtenäisyyden osoitusta, päättäväisyyden osoitusta, jotta vaikeisiin asioihin voidaan tarttua tässä maassa. Ja minun vetoomukseni olisikin komissiolta Kreikan poliitikoille, tehkää yhteistyötä, osoittakaa yhteisy- yhtenäisyyttä, osoittakaa yhtenäistä lähestymistapaa näihin hyvin vaikeisiin kysymyksiin. Nyt on korkea aika tehdä näin ja tämä olisi, se on vastuun, vastuukysymys näin menetellä. Jotkut käsittelivät tätä eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjaksoa. Tässä tarvittaisiin parlamentin apua, menette takaisin äänestäjien pariin ja selitätte, että Euroopan talousohjausjakso on nyt ohi, talo ja kansallinen sellainen alkaa. Meillä on nyt suositukset, jotka ovat rehelliset oikeudenmukaiset. Nyt tarvitaan sitten kansallisten viranomaisten yhteistyötä, hallitusten yhteistyötä, jotta saadaan aikaan tässä tuloksia ja tehdään nämä reformit jäsenvaltioissa, koska vain näin voimme muuttaa äh, Euroopan kansantalouksien kilpailukykyä parempaan päin ja saadaan Euroopan talous uusille raiteille. Haluan vahvistaa jälleen uudestaan, että finanssitransaktioveroa ehdotetaan komission taholta. Meidän piti tehdä hyvin syvällinen vaikutusten arviointi, jota ollaan viimeistelemässä, ja se on yksi panoksistamme tähän yleiskeskusteluun tästä hyvin tärkeästä asiasta. Ja Eurooppa tarjoaa johtajuutta tässä asiassa ja toivottavasti kumppanimme maailmalla seuraavat tätä. Monet teistä viittasitte Schengenin alueeseen ja sen tärkeyteen, että on korkealaatuista maahanmuuttopolitiikkaa olemassa. Ja haluaisin vakuuttaa teille, että olemme täysin tietoisia siitä, että vapaus ja ihmisten vapaus liikkua vapaasti Euroopassa on yksi tärkeimmistä saavutuksista ja olemme valmiita sitä vaalimaan. Komissio toimii perussopimusten ähm, valvojana ja on valmis toimimaan, jos perusperiaatteita asetetaan kyseenalaiseksi. Mutta viimeaikaisten kehityskulkujen jälkeen täytyy tunnustaa, että tarvitaan monimutkaisia ratkaisuja kaikkiin maahanmuuton näkökohtiin ja täytyy saada aikaan ja parantaa luottamusta järjestelmään. Sen vuoksi komissio on vakuuttunut, että vain koordinoitut ja yhteisöllisyyteen perustuvat toimet ovat paikallaan jäsenvaltioiden yksipuolisten toimien sijaan ottaa käyttöön jälleen sisäisiä rajatarkastuksia. Me tarvitsemme myös yhteistä äh, turvapaikkajärjestelmää, joka suojelee hyvin ja olemme Teemme kaikkemme, jotta 2012 vuoteen mennessä järjestelmä on valmiina. Tämä komission ehdotus ja toivon, että parlamentti sitä tukee ja jäsenvaltiot myös. Sanoisin muutaman sanan talouden ohjausjärjestelmästä ja Sixpackista, koska kuulitte jo komission puheenjohtajan kannan ja teillä on mahdollisuus keskustella asiasta yksityiskohtaisesti komission ja sen kollegani Olli Renin kanssa. Painottaisi vain yhtä osatekijää ja se on se tärkeys, että on sopimus mieluummin varhain kuin myöhemmin, koska aika on kortilla ja tarvitsemme uusia välineitä eh, kansantalouksien ohjaamiseen paremmin ja luotettavammin tulevaisuudessa. Sitten Kroatiasta loppujohtopäätös on nyt aika ja on asianmukaista onnitella Kroatiaa, koska Kroatia lähenee historiallista hetkeä ja uskon, että tämä on hyvin positiivinen viesti ei pelkästään kaikille kroatialaisille, vaan kaikille ihmisille Länsi-Balkanilla. Haluaisin onnitella Euroopan parlamenttia ja sen esittelijä herra Hannes Svoboda, mutta myös Unkaria puheenjohtajamaana, joka teki erinomaista työtä, kun se vei tätä asiaa eteenpäin niin, että saatiin tämä erittäin hyvä tulos jo näin äh, varhain. Ja sitten Eniko Jörille kiitokset. Hän sanoi monta kertaa, että hän haluaisi toteuttaa parlamentille ystävällistä puheenjohtajuutta. Hän todellakin osoitti sen täällä parlamentin edessä ja haluan kiittää erinomaisesta yhteistyöstä myös komission kanssa. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen Shevchovic. Ja nyt neuvoston puolesta Rova Jöri. Kiitos puhemies. Hyvä puhemies. Arvoisa komission jäsen Shevchovit, arvoisat edustajat. Sallikaa, että viimeisellä kerralla, kun olen läsnä keskustelussa täysistunnossa, käytän äidinkieltäni. Haluaisin aluksi kiittää tunnustavista sanoista ajatellen sitä kuului monien suusta, että Unkari puheenjohtajavaltiona teki hyvää työtä. Olen sitä mieltä, henkilökohtainen vakaumuksenikin oli, että on todella ollut hyvä olla parlamentin ystävänä unionissa. Puheenjohtaja Barroso viittasi kuuden lainsäädöksen pakettiin ja herra Shevchovit neuvotteluihin Kroatian kanssa ja näisiin muihin kysymyksiin. Se, että on saatu aikaan päätöksiä näissä asioissa Euroopassa pystyttiin saman aikaan henkilökohtaisia yhteyksiä edustajiin, ja tätä kautta saatettiin myöskin saada aikaan ymmärrystä kummankin toimielimen sisäisille ongelmille, mistä on hyötyä kaikille. Haluan kiittää myös tämänpäiväistä keskustelusta. Minusta perushengessä, perusarvoissa ja monissa muissa asioissa nousi esille se, että me olemme puhuneet Euroopan integraation filosofiasta – ja suuri osa edustajien puheenvuoroista heijasteli sitä, että olemme siitä yhtä mieltä. Olemme yhtä mieltä myös siitä, että olemme nyt Eurooppa-neuvostossa taistelemassa hyvin vaikeiden kysymysten kanssa. Olisin kuitenkin varovainen käyttämään sanaa historiallinen, koska tällä tavoin kenties veisimme arvoa pois tältä käsitteeltä, jos käytämme sitä liian usein. Olen yhtä mieltä myös siitä, että pelko, epävarmuus ovat huonoja neuvonantajia. Eikä saa olla niin, että tämän tyyppiset ajatukset johtaisivat unionin johtajia huomenna ja ylihuomenna neuvotteluissa. Se, mitä te kiirehditte, on minunkin vakaumukseni ja Unkarin puheenjohtajakauden vakaumus, että luottamukselle, sanoisin molemminpuoliselle luottamukselle, vastuunkantamiselle ja solidarisuudelle on perustettava jokaisen askelemme. On täysin yhdentekevää, puhummeko talouspolitiikasta, Schengenin uudistamisesta, pakolaiskysymyksistä tai laajentamisesta, laajentumisesta. Tämän täytyy olla perustana. Ratkaisu, ja suuri enemmistö tätä ehdottikin, er, ratkaisu on enemmän Eurooppaa, voimakkaampi Eurooppa, ja tällä vakaumuksella Unkari puheenjohtajavaltiona on työskennellyt viimeisten kuukauden, kuuden kuukauden aikana. Vakaumuksemme on ollut, että syvempi integraatio on ratkaisu yhteisiin huoliin. Haluaisin myöskin mainita sen, että niissä kysymyksissä, jotka Unkari sai kotitehtäväkseen aiemmilta puheenjohtajavaltioilta, me olemme menneet eteenpäin huomiseen kokoukseen tietyissä, tietyissä mielessä, koska meidän täytyy päästä eteenpäin yksittäisissä kysymyksissä, eteenpäin viedä ne loppuun. Lähden liikkeelle talouden kysymyksistä. Me olemme puhuneet Euroopan talouden ohjausjaksosta, haluan kiittää varapuheenjohtaja Shevchovicia siitä, että on hyvä sanoa kansalaisille, mistä on kysymys tässä toimessa. Kysymys on siitä, että varmistamme avoimuuden siinä, että tiedämme, miten mikin valtio hoitaa taloutta, niin että ajoissa voidaan havaita varoittavia merkkejä, ja olen iloinen siitä, että parlamentti on seurannut tätä tarkkaavaisesti. Tässä Euroopan talouden ohjausjaksossa me pystymme myöskin ohjaamaan jäsenvaltioita tiukempaan talouden hoitoon ja olemme siitä, että kasvun lähtökohta on työssä ja luovuudessa. Mitä tulee sitten kuuden säädöksen pakettiin, näistä on, on tulossa käymään yksityiskohtainen keskustelu parlamentissa, mutta kahdesta syystä suosittelisin edelleenkin sitä, että hyväksytään nykyinen sopimus. Toisaalta siksi, että paketti on hyvä. Se on parempi kuin alun, alkuperäinen, alunperäinen neuvoston esitys. Ja niissä kysymyksissä, jotka parlamentti otti esille, parlamentti on saanut myönnytyksiä neuvostolta. Ei ole ainoatakaan kysymystä. Käännetty määräenemmistö, sekään ei ole sellainen kysymys, että siihen ei olisi parlamentti, siinä ei parlamentti olisi saanut jotakin. Herra Lamstor viittasi siihen, että tässä on yksi ainoa ongelma tässä paketissa, tämä käänteinen määräenemmistö, näin ei ole. Paketin etu on siinä, että monissa yhteyksissä se luo valvontajärjestelmää, jonka kautta voidaan tulevaisuudessa välttää sellaiset kriisit kuin vuonna 2008. Mitä tulee sitten vapaaseen liikkuvuuteen? Haluaisin sanoa, että Unkarin puheenjohtajavaltiona on yksimielisesti saanut hyväksyttyä sisäasiaministeriössä 19. kesäkuuta sellaisen johtopäätöksen, josta voimme sanoa, että vapaa liikkuvuus on säilytettävissä. Nytkin on olemassa käytössä olevia välineitä, voimme parantaa niitä, jos näyttää siltä, että ne ehtyvät ja on todella uusia ongelmia, joihin täytyy sopeuttaa olemassa olevia saavutuksia. Silloin, vain silloin poikkeuksissa olosuhteissa voidaan käyttää poikkeuksellisia menettelyjä ja niiden tavasta täytyy sitten saada aikaan konkreettinen säädösehdotus ja silloin voidaan sitten konkreettisesti työstää se, mikä on niiden konkreettinen muoto. Sain juuri kuulla, että rinnakkain tämän täysistunnon kanssa Frontexin ainoan avoimen kysymyksen osalta on neuvostossa saatu lopputulos, on neuvottelut, jotka liittyvät Frontexin vahvistamiseen, on saatu menestyksellä päätökseen. Kiitän parlamenttia yhteistyöstä. Toinen tehtävä, jonka saimme, on Euroopan investointipankin luottokapasiteetin kasvattaminen ja parlamentti, sen kanssa pääsimme tästä sopimukseen ja minusta on hyvin tärkeää ajatellen Pohjois-Afrikan valtioiden tilannetta se, että nyt asia on saatu järjestykseen on myöskin eh, reagoitava eh, edustaja Tabaidin sanoihin. Minun on torjuttava se, että minusta sisäpoliittisen perustein esitetty kommentti, joka koski Unkarin hallituksen jäsentä. Haluaisin ensinnäkin kysyä parlamentin talousvaliokunnassa istuvilta jäseniltä, mitä he ajattelevat Jörg Matolsin työstä – Eilen nimittäin kuulemistilaisuudessa oli tunnelma hiukan toisenlainen kuin se, mitä herra Tabaidi nyt sanoi. Haluaisin sanoa, että herra Tabaidin tulisi lukea, että katsoa, miten jäsenvaltiot reagoivat neuvoston suosituksiin, jotka liittyvät talouden ohjausjaksoa. Sitä voidaan arvostella, sisältöäkin voidaan arvostella, ja totta kai Euroopan parlamentin unionissa kaikki syntyy vaihdon kesken, ja totta kai monessa maassa esitettiin kritiikkiä sisällön osalta. Toinen asia on sitten se, haluaisin sanoa herra Tabaidille, että myönteinen piirre Unkarin puheenjohtajavaltion toiminnassa oli se, että monissa asioissa pystymme säännämään päätöksiä aikaan unionin toimielinten kanssa. Ja se johtui siitä, että me kunnioitimme sopimuksia ja yksittäisten toimielinten toimivaltaa kuuden säädöksen paketin me annamme nyt neuvostolle niin, että Unkari puheenjohtajavaltio on tehnyt kaiken sopimuksen aikaan saamiseksi. Herra puheenjohtaja Barroso mainitsi sen ja sen mainitsi myös, mainitsivat myös teidän kolleganne tässä talossa ja myöskin valiokuntien kokouksissa. Me siis annamme nyt Eurooppa-neuvostolle tämän esityksen sen puheenjohtajalle herran Van Rompaille ja hän sitten varmasti tulee toimimaan omat näkemyksensä mukaisesti. Sitten vielä Kroatian liittyminen. Alussa mainitsin, että olen hyvin varovainen käyttämään käsitettä historiallinen. Kuitenkin olen sitä mieltä, että Kroatian tapauksessa kyllä on kysymys historiallisen hetken lähestymisestä. Me lähetämme tätä kautta Länsi-Balkanille viestin siitä, että sen paikka on Euroopan unionissa. Luotan siihen, että unionin valtion hallitusten päämiehet huomenna ja ylihuomenna tekevät poliittisen päätöksen, joka liittyy Kroatian liittymiseen, ja että, neuvot, ja että neuvottelu saadaan päätökseen Unkarin puheenjohtajakauden loppuvaiheessa kesäkuun viime päivinä, ja, ja 10. kesäkuuta saatiin aikaan todistus, joka oli myönteinen, ja voin ilmoittaa teille, ja se että tämä tapahtui oli sen ansiota, että kroatialaiset tekivät työtä yötä päivää ja myöskin Unkarissa, Unkarin puheenjohtajavaltiona teki kaikkeensa neuvoston työryhmissä, jotta työ saatiin päätökseen. Haluan myöskin lopuksi kiittää, parlamenttia jo kiitinkin, haluaisin myöskin kiittää Troikan kumppaneita, Belgiaa ja Espanjaa. Haluan kiittää siitä, että saimme viettyä hyvän ohjelman päätöksen puolitoista vuoden aikana. Ja toivotan että tulevaisuudessa myöskin Puola tekee hyvää työtä ja että sekin on myöskin parlamentille ystävällinen puheenjohtajavaltio. Kiitos. Kiitos ovat Jöri. Keskustelu on näin päättynyt. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Siinä on kysymys kollega Dessin mietinnöstä. Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020 ruoka, luonnonvarat ja